Thank you, colleagues. Kiitoksia kollegat. Edustaja Helmer, työjärjestyspuheenvuoro. You have the floor. Um, uh, Mr. President, Mr. President. Puhemies, ensimmäinen puheenvuoro tässä talossa oli pastori Ian Paisleyn puheenvuoro vuonna 1979 hän kiinnitti huomiota siihen, että iso britannian lippu oli ylösalaisin salossa. 20 vuotta myöhemmin minä kiinnitin puheenvuorossani huomiota siihen, että Iso-Britannian lippu edelleenkin oli ylösalaisin. Noin seitsemältä aamulla tulin parlamenttiin ja arvatkaapa mitä. Jälleen kerran lippu oli ylösalaisin salossa. I note that that has now been corrected, but... Olettaisin, että tilanne on nyt korjattu, mutta voitteko vakuuttaa, että tämä ei enää toistu? 33 vuoden jälkeen jo nyt pitäisi olla tiedossa, kummin päin Ison-Britannian lippu salkoon ripustetaan. It's um, a failing on the part of the... Niin se on varmastikin ranskalaisten erhe. Tudor on pyytänyt puheenvuoroa. Mr. Tudor, Mr. Tudor, you have the floor. Mr. Tudor. Puhemies, saanko puhua? Hela Hermerin esittämän asiaa. Mr. Tudor first. To keep silence, please. Tudor ensin ja vähän järjestystä. Mr. President. Puhemies, niin minä puhun nyt, anteeksi. Tiedätte, Euroopassa on kova talvi. Monet ihmiset ovat kuolleet joka päivä. Omassa maassaan tähän mennessä on kuollut 75 ihmistä. Tämä on todellinen tragedia. Ja pyydän teitä, herra puhemies, tämän minuutin hiljaisuuden näiden kaikkien veljien ja siskojen nimessä, jotka ovat kuolleet Romaniassa ja muissa maissa Euroopassa. Kiitoksia. Thank you. I'll just take one more. Kiitoksia. Vielä yksi puheenvuoro. Kiitoksia puhemies. Haluaisin jatkaa siitä, mitä Helmer sanoi. Helmerhän tietää, että äh, lipun liehuttaminen ylösalaisin on huolenmerkki, joten eikö nyt ole ihan aiheellista? Äh, mehän olemme jatkuvasti huolissamme. Thank you. Kiitoksia. Mitä tulee Tudorin kysymykseen, Tämä oli ilmeisesti maanantain esityslistalla ja se hoidettiin asianmukaisesti. Kiitos kuitenkin kysymyksestä. Nyt menemme äänestyksiin. Minulla on tiedonanto. Kirjo- kirjoitettu julkilausuma, jonka ovat esittäneet Ödenberg, Vilmaier, Tremopoulos, Wikström ja Sasaada, joka koskee Famagusten alueen palauttamista oikeutetuille asukkaille on nyt saanut riittävästi allekirjoituksia. Annan puheenvuoron